Estimados compañeros, les damos la... Aloitetaanpa sitten. Puhun Espanjaa. Tervetuloa kaikille. Meillä on täällä Euroopan ihmisoikeus, anteeksi, oikeusasiamiehen postia varten ehdokkaat. Haluan ensiksi sanoa, että tämän lainsäädäntökauden alussa parlamentin puhemies pyysi, että ehdokkaita ö, ö, oikeusasiamiehen tehtävän tuli siihen ja nämä ehdokkuudet piti esittää. Hakemukset lähettää 39. mennessä virallisessa lehdessä julkaistiin tämä, ähm, tämä hakuilmoitus. Ah, four, four, four. como entiende un poquito el español, ¿no? ¿no? <laughs> Español. Perfecto. Español Por tanto, el 30 de agosto del 2019 se publicó en el diario. Eli virallisessa lehdessä oli tästä ehdokkuudesta ilmoitus. Ehdokkaita on tullut. Täällä on 40 edustajan tuki vaaditaan vähintään ehdokkuuteen. Ja ö, lokakuussa puhemies julkisti täysistunnossa hyväksytyt ehdokkuudet. Kaikki ehdokkaat ovat lähettäneet kaikki tarvittavat asiakirjat osoittaakseen, että he täyttävät tämän viran edellytykset. Ja meidän valiokunnallemme on nyt tuotu nämä ehdokkuudet, koska me olemme vastuussa näistä kuulemisista. Ja tänään meillä on ilo kuunnella näitä ehdokkaita, jotka ovat aakkosjärjestelmä esityksessä Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Nils Muis Nieks, Emily O'Reilly ja Cecilia Wikström. Haluaisin aluksi muutamia käytännön tietoja antaa. Nämä kuulemiset menevät verkkoon ja ne nauhoitetaan. Täällä on kaikkien virallisten kielten tulkkaus. Ja Tästä tulee siis pitkä päivä myös tulkeille, sanoi puheenjohtaja. Kuten koordin, vetomusvaliokunnan koordinaattorit, ovat hyväksyneet, näitä ehdokkaita kuullaan akosjärjestyksessä. Jokaisella on noin 65 minuuttia omia esityksiään varten ensin 10 minuutin alustus sitten kysymys- ja vastauskierros ensimmäisellä kierroksella. Poliittisten ryhmien koordinaattorit saavat esittää kysymyksiä ja kaikkiin kysymyksiin vastataan yksi minuutti per kysymys, kolme minuuttia per vastaus. Tulen pitämään näistä puheajoista kiinni, koska meillä on viisi kuulemista tänään, pitkä päivä edessä. Sitten seuraavat kysymykset, minuutti per kysymys ja yksi minuutti per vastaus. Meillä on yksinkertaistettu Dehontin systeemi näiden puhevuorojen myöntämisessä. Ja tämän mukaan ryhmien puheenvuorot sitten jakautuvat muuttuvat. Sitten tulee Catch the Eye viiden minuutin siis kierros ilman puhe, puhujalistoja. Ja lopuksi sitten ehdokas saa vielä tehdä yhteenvedon omista esityksistään. Pyydän siis kaikkia puhujia, ehdokkaita ja valiokunnan jäseniä pitämään tiukasti kiinni puheajoista. Se on välttämätöntä. Aloitamme nyt sitten ensimmäisen kuulemisen. Herra Fortunato, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olkaapa hyvä. Minulla on suuri ilo olla täällä kuulemistilaisuudessa vetoomusvaliokunnassa. Jo, tämä kokous on avoin kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Esittäydyn täällä Euroopan oikeusasiamies ehdokkaana. Kolmatta kertaa minulla on tämä mahdollisuus. Koko elämäni on keskittynyt eh, ihmisoikeusmiehen työhön Haluaisin tässä alustuksessani puhua e, oikeusasiamiehen roolista oman kokemukseni pohjalta. Minulla on kolme osaa esityksessäni. Ensinnäkin haluaisin esittäytyä henkilönä. Toisekseen kertoa konkreettisista tuloksista, joita olen saavuttanut. Ja kolmennekseen haluaisin kertoa näistä eurooppalaisen oikeusasiamiehen toimien tärkeistä toimintalinjoista ja merkittävästä potentiaalista, joka on vielä jäänyt vähälle käytölle. Ensinnäkin tästä oikeusasiamiehen tarpeellisuudesta. Oikeusasiamies muuttaa kansalaisen vaikeudet hymyksi, mutta oikeusasiamiehen on osattava mennä ongelmien ytimeen. Ja on vältettävä, että vastaavia tuskallisia tilanteita jatkossa syntyisi uudelleen, ja näin hän auttaa rakentamaan oikeudenmukaisempaa virkamiehistä koneistoa. Oikeusasiamiehen pitäisi pystyä vastustamaan byrokraattisia vaikeuksia, joita kun usein piileudutaan sääntöjen tulkintojen taakse. Oikeusasiamiehen rooli on välttämätön Kyseessä on korkea oikeudellinen rooli, joka koskee nimenomaan julkista hallintoa ja joka tunnistaa hallinnolliset ongelmat ja hakee ratkaisuja ongelmiin. Ilman oikeudellisia, mm, oikeudellista pätevyyttä on vaarana käydä niin kuin usein on käynyt, että avataan pitkiä tutkimuksia asioissa, joissa ei ole mahdollista päästä myönteisiin tuloksiin, ja tämä luo turhautumista, voimattomuuden tunteita. Tältä pohjalta olen päättänyt asettautua oikeusasiamiehessä ehdokkaaksi. Niin on turha kertoa, miksi haluan käyttää, lähteä tähän työhön, koska olen tätä työtä jo hoitanut aikaisemminkin ja edelleen niin teen. Olen toiminut oikeusasiamiehenä Italiassa kampanjan alueella vuodesta 1999 vuoteen 2004. Ja nyt olen uudelleen kampanjan alueen oikeusasiamiehenä toiminut vuodesta 2018 heinäkuusta asti. Olen toiminut myös kahden kansainvälisen oikeusasiamiesverkoston puheenjohtajana Euroopan neuvoston ja maailmanlaajuisen verkoston alueella. Olen toiminut myös tietoturvavaltuutettuna ja kansainvälisen elimen jäsenenä, jos oli mukana 25 tietosuojavaltuutettua. Olen toiminut myös pääministeri, pääministeri hallituksen oikeuden, oikeudellisena neuvonantajana ja olen ohjannut maisterityötä ja olen myös ollut mukana julkisen hallinnon puolustamisessa ja kirjoittanut asiasta kirjaa. Olen myös lanseerannut eh, sivikratian termin. Kyseessä on demokratia, jossa nämä oikeudet konkreettisesti kansalaisille taataan. Oikeusasian miehen velvollisuutena on pitää huoli siitä, että lakia kunnioitetaan ja huonosta hallinnosta päästään eroon. Nyt haluaisin mennä omiin tuloksiin ja, ja mihin, mitä oikeusasia mieheltä vaaditaan. Vaaditaan konkreettisia tuloksia eikä mitään luetteloita tapausnumeroista. Haluaisin antaa teille kymmenen esimerkkiä toiminnastani. Ensinnäkin olen esittänyt vastalauseita väärin tehtyihin nimityksiin eilen kampanjan alueella – vammaisvaltuutettu valtuutettu, joka oli asetettu virkaan ilman oikeutusta. Näin tein tämän selviksi. Olen myöskin kehottanut kaikkia kuntia järjestämään elimiä, joilla taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet naisille eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti ja näin kunnissa on noudatettu Euroopasta lainsäädäntöä. Kolmas esimerkki. Kolmassa kunnassa on esitetty selkeästi naisia halventavia manifesteja ja olen hyvin päättävästi toiminut tässä asiassa näitä vastaan seksuaalista häirintää on torjuttu myös tämän konkreettisen toiminnan kautta. Neljänneksen Olemme saaneet hyviä tuloksia metsäpalojen osalta. Olen antanut neuvoja johtajille mitä olisi tehtävä ja saanut hyviä käytänteitä eh, kulkemaan eteenpäin. Edelleen vammaisten oikeuksien puolustamisessa olen saanut aikaan eh, arkkitehtuurisia parannuksia. Kuudennekseen minun oikeusasiamiehenä eh, käyttämä työtapani on se, että mennään ratkaisemaan erityistapauksia, joita sitten sovelletaan muihinkin ja saadaan aika pysyviä malleja. Tästä esimerkkinä koulumaailmaan liittyvä asia niin, että ennen kuin oppilaiden luokalle ilmoitetaan vuoden lopussa, tästä annetaan jo etukäteen ilmoituksia, näin vältetään jopa, jopa itsemurhia, joita on tapahtunut, kun, kun nämä tulokset ovat tulleet yllättäen vuoden lopussa yhdessä tapauksessa tehtiin tästä mm, valitus ja kanteluja, saatiin tulos, joka hyödyttää kaikkia. Edelleen on asetettu mm, painoraja koulukirjoille. Ja tämäkin oli vain yhden oppilaan kantelusta alkanut tapaus. Edelleen, edelleen koulutodistukset toimitetaan myös eropariskunnille eri, eropariskunnissa niille vanhemmille, jotka eivät asu oppilaan kanssa. Tämäkin on yksi konkreettisista tuloksista. Niin o, o, jo, Stefano nuori isä o, otti minun yhteyttä ja sai ratkaistua oman vaikean tilanteensa, mutta samalla myös kaikkien samassa tilanteessa olevien eronneiden isien ja äitien tilanteet silloin, kun he eivät asu tämän alaikäisen kanssa. Eräs tyttö otti yhteyttä oikeusasiamieheen. Kyseessä oli kännykän käyttö sairaalaissa henkilökohtaisia asioita varten, kun kyseessä oli eh, hänen vakavasti saira- sairas isä. Hänen kantelunsa perusteella saatiin aikaan eh, kännykän käyttökielto vakavasti sairaiden eh, olevissa huoneissa näissä kaikissa sairaaloissa. Olen myös Välimeren makroalueen kannalta aikaan. Euroopan oikeusasiamiehenä ohjelmani koskisi lähinnä sitä, että Euroopan tasolla hyödynnetään jo hyväksi havaittuja menettelyjä. Haluaisin esittää viisi asiaa, joilla saadaan laatua ylemmäs. Ensinnäkin Euroopan oikeusasiamiehelle esitetään liian vähän kanteluja ei edes 220 vuodessa. Oikeusasiamies on tuntematon figuuri luultavasti siitä johtuen, että sen toiminnasta ei ole koitunut mitään rakenteellisia muutoksia. Tulokset ovat parasta mainosta. Toinen kohta. Kyseessä oli siis 2220 kantelua tulkikorjaa. Näistä vain 900 itse asiassa kuuluvat oikeusasiamiehen toimivaltaan. Suuremman osan kohdalla oikeusasiamies siis ainoastaan toimittaa kantelun toisille virkamiehille. Usein aivan turhaan, koska kantelija oli jo aivan itsekin ottanut tähän toiseen viranomaisen yhteyttä. Olisi siis äh, tärkeää, että Euroopan toimielimet äh, ilmaisivat, äh, ilmaisisivat aina mahdollisuuden kääntyä oikeusasiamiehen puoleen. Kolmanneksen On tärkeää muistaa, että komissiolla on tietenkin hyvät standardit käytännössä, mutta tämä ei riitä. Kun oikeusmies, oikeusasiamies antaa kertomuksensa, on muistettava, että komission on, noudatet, on lisättävä avoimuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tarvitaan mm, määrätietoista toimintaa koskien eurooppalaisia virastoja eivät riitä enää yksittäiset toimet, vaan Euroopan oikeusasiamiehen olisi saatava näistä menettelyistä avoimia. Ja vielä viimeiseksi viidentenä kohtana tarvittaisiin tehokasta yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Ei tarvitse rajoittautua vain asiakirjoihin ja tapaamisiin, vaan usein Euroopan parlamentin jäsenten toimintaa rajoittaa tietyt seikat, josta minulla on ilmoitettu Euroopan oikeusasiamiehen on autettava kokemuksensa ja pätevyytensä kautta riippumattomalla innostuneella tavalla niin, että saamme aika paremman tilanteen. Olen erittäin iloinen, jos voin vielä syventää tätä näkökohtaa ja muitakin asioita ja vastata kysymyksiin. Mas gracias, señor Fortunato. Kiitoksia, herra Fortunato, arvon ehdokas. Aloitamme koordinaattorien puheenvuoroilla ensimmäiseksi Piper Jark, EPPn koordinaattori. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset, herra Fortunado, teidän e, esityksestänne. Minulla olisi yksi lyhykäinen kysymys. Miten te näette yhteistyötä? yhteistyön kansallisen oikeusasiamiehen ja eurooppalaisen oikeusasiamiehen välillä? Miten te sen rakentaisitte? Ja miten te näette rajat työssänne ajatellen Euroopan oikeusasiamiehenä? Kun te sanoitte, että tämä on äh, minun äh, työtäni äh, tähän asti ja sitten se loppuu tuohon. Ja lopuksi kiittäisin vielä teitä siitä, että olette täällä tänään ja kiitokset siitä, että olemme siinä hienossa tilanteessa, että meillä on viisi ehdokasta, jotka esittäytyvät täällä tänään. Ja tämä on todellakin mielenkiintoinen asia parlamentille. gracias, señor Fortunato. Kiitoksia, herra Fortunato, olkaa hyvä. Mikrofoni. Una questione centrale, la cooperazione. Hyvin tärkeä asia on, koskee yhteistyötä. Näin voimme myös oppia toinen toisiltamme oikeus on asia, mies toimii eri maissa. Heitä yhdistää se, että he ovat kansalaisten institutionaalisia ystäviä. Olen toiminut puheenjohtajana kahdessa kansainvälisessä oikeusasimiesten verkostossa toinen, taikka tällaisessa projektissa toinen koski yhden luukun periaatetta. Siinä oli mukana Euroopan neuvoston oikeusasiamiehet ja toinen koski kansainvälisiä koko maailman kattavia oikeusasiamiehiä. Oikeusasiamiesten ongelma koskee sitä, että, että selvitetään viranomaisen kanssa ongelmat, joita kansalaisia, kansalaisilla on, ja selvitetään pelin säännöt. On opittavaa toinen toiseltaan. Olisi esimerkiksi hyödyllistä toimia eri tavalla kuin tähän mennessä. Että eurooppalainen oikeusasiamies voisi toimia mallina. Usein voimme ottaa oppia erityistapauksista. Olisi katsottava, millaisia valtuuksia oikeusasiamiehellä voisi olla, ja haettaisiin sitten ratkaisuja ja tarjottaisiin konkreettisia malleja kansalaisille. Kyseessä on eli on kantaattava oma riippumattomuutensa ja kykyynsä ratkaista konkreettisesti nämä ongelmat. Muussa tapauksessa luomme vain voimattomuuden toivo, tunnetta. Mikäli meillä on oikeusasiamies, johon otetaan yhteyttä ja ongelmat jäävät kuitenkin ratkaisematta, niin, niin se on tietenkin ongelma ja keskeinen asia oikeusasiamiesten välillä on se, että opimme toinen toiseltamme. Muchísimas gracias. Ahora sería el... Kiitoksia. Sitten SD-ryhmän koordinaattori. Maestri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Fortunato siitä, että tulitte tähän kuulemiseen ja kiitos myös alustuksestanne. Kuuntelin teitä ja selostitte omaan kurrikuluminne hyvin selkeästi ja erilaiset kokemuksenne paitsi kampanjan oikeusasiamiehenä myös muissa tehtävissä ja te korostitte sisäistä koordinaatiota ja sitä, että oikeusasiamiehen hahmoa täytyy vahvistaa, mutta ainahan meillä on kansalaiset keskiössä 1200 vetoomusta ja teidän keskeinen tavoitteena on nimenomaan työskennellä kansalaisten hyväksi ja kansalaisten oikeuksien hyväksi. Ja kaikki olemmekin varmaan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada toimielimet lähemmäs kansalaisia. Ja haluaisin kysyä, mikä on teidän suunnitelmanne, miten te aiotte tehdä miehestä näkyvämmän instituution kansalaisten silmissä ja ö, saada hänet ulos sieltä kuplasta ja, ja kaventaa tätä etäisyyttä kansalaisten ja tämän instituution välissä. Kaikki olemme varmaan samaa mieltä siitä, että tämänlainen lähentyminen on tarpeellista. En tiedä, aiotteko tässä nojautua aikaisempaan kokemukseenne. joka tapauksessa tätä minä kysyn, miten voisitte saada kansalaiset kokemaan tämän oikeusasiamiehen läheisemmäksi itselleen. Kiitos. è la definizione di difensore civico. Oikeusasiamies on kansalaisen ystävä, pätevä instituutioiden ystävä, joka pystyy näitä ongelmia ratkaisemaan. Oikeusasiamieheen otetaan usein yhteyttä vähän samaan tapaan kuin mennään sairaalan ensiapuun. Jos oikeusasiamiehen puolen käännetään, niin on ongelma. Se, joka tuo todella mainosta oikeusasiamiehelle, ovat konkreettiset tulokset ja mahdollisuus voida sanoa, että nämä asiat on nyt ratkaistu tietyissä erityistapauksissa, mutta erityisesti nämä asiat on ratkaistu niin, että on saatu aikaan uusia sääntöjä ja niiden selventämistä kansalaisten ja julkisen viranomaisen väliset suhteet ovat näin selvitetty ja näin ollen on saatu tyydyttävä ratkaisu kantajalle, mutta on menty myös ongelman ytimeen ja ratkaistu lopullisesti tämän tyyppinen ongelma, joka todella vähentää huonoa hallintoa. Mikäli tuloksia saadaan aikaan, niin on aivan selvää, että, että niiden tunnettuuskin lisääntyy. Tarvitaan tietenkin kampanjoita ja tilaisuuksia ja nettimainonta. Mutta kaikkein tärkeintä on saada, saada aikaan tuloksia, joita voidaan yleisölle esitellä oikeusasiamiehen äh, läsnäolo on merkittävä konkreettisesti sitä, että kansalaisten ja julkishallinnon suhteet ovat erilaiset. Uskon, että tässä mielessä oikeusasiamies voi huolehtia hyvin monista tilanteista, jotka ovat näkyneet myös parlamentin jäsentikysymyksissä. Usein puhutaan niissä hyvin vakavista ongelmista, mutta ei kuitenkaan ratkaisuja saada aikaan. Muchísimas gracias. Ahora por el grupo de Renew. Kiitoksia. Sitten Renew-ryhmän puolesta Rova Jenata, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, kiitos, että olette täällä. Kiitokset vastauksistanne. Ennen tätä tapaamista meillä oli Petivaliokunnan koordinaattoreiden kokous ja jälleen kerran puhuimme maantieteellisestä tasapainosta valituksissa – jos katsoo esimerkiksi Eurobarometrin tutkimusta toukokuulta 2019, niin se, miten e, ihmiset eri jäsenvaltioissa näkevät ihmisoikeudet, on hyvinkin erilainen. E, onko teidän, jos kysyttiin esimerkiksi, että onko teidän maassanne etnistä e, syrjintää, niin hämmästyksekseni 76 prosenttia Alankomaissa uskoi, että heillä on vakavia ongelmia, kun taas sitten Latviassa, jossa oikeasti on etnistä syrjintää, ainoastaan 25 prosenttia ihmistä piti tätä ongelmana. Joten kysymykseni on, näettekö te mitään ratkaisua? jolla saavutettaisiin ihmiset ja voitaisiin parantaa heidän tietouttaan siitä, mitä ihmisoikeudet ovat ja miten he voivat puolustaa itseään. Ja näettekö te mitään ratkaisua sille, miten tätä saataisiin tasapainotettua, koska joissain jäsenvaltioissa on hyvinkin aktiivisia kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä ja sitten tiettyjä maita, joissa ei ole mitään. En nyt mainitse näitä maita, mutta niitä on. Mitä mieltä olette tästä? la lotta alle discriminazioni Mikrofoni. Europeo. Eriarvoisuuden torjunta on toki tärkeä ja syrjinnän torjunta on tärkeä Me On siis annettava kaikille mahdollisuus ilmaista itseään ja meidän on puolustettava ihmisarvoa kaikkialla. Tällä hetkellä on erityyppisiä tilanteita Euroopassa, ei joka on tehty hyvin selväksi, mutta on saatava aikaan tietoisuus näistä oikeuksista oikeusasiamies oikeastaan kakkostilalla ensimmäisenä pitäisi olla kansalainen itse. Hänen ei pitäisi kohdistua syrjintää eikä muitakaan olisi syrjittävä. Oikeusasiamiehen toiminta tässä merkitsee juuri oikeuden edistämistä. Oikeusasiamies torjuu syrjintää ja näin edistää oikeutta, oikeuden toteutumista. Kiitoksia. Seuraavaksi Oken vihreistä, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitos kun tulitte tänne. Olen hieman yllättynyt siitä, että syytätte meitä sitä, että emme ole ratkaisseet asioita. Huonot ö, lait ö, ovat meidän ongelmamme, eivät heidän ongelmansa. He eivät ole lainsäätäjiä. Nämähän ovat kansallisten oikeusasiamiesten heiniä, nämä asiat, joista puhuitte. Olin hieman yllättynyt, mutta haluaisin kysyä teiltä, kun olette noin kriittinen siitä, miten aikaisemmat oikeusasiamiehet ovat käsitelleet ö, oma-aloiten mietintöjä ja niiden edellytystä. Ja niitähän, niistähän puhutaan sopimuksessa Euroopan unionista, joten minä kysyisin, miten käyttäisitte tätä oma-aloite mietintöasiaa miten, mikä on teidän suhteenne siihen, miten käyttäisitte tätä sopimuksen antavaa, antamaa mahdollisuutta? Kiitän tästä. Tämä on aivan keskeinen asia. Kunnioitan suuresti Euroopan nykyisen oikeusasiamiehen Emili Orelin tekemää työtä – hän on tehnyt hyvää työtä, mutta meidän on katsottava kuitenkin konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi kolmeen kampanjaa on tehty, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään konkreettisiin tuloksiin. Ja tämä tietenkin aiheuttaa turhautumista. Oikeusasiamies Emilio Reili on puhunut Barrososta, entisestä komission puheenjohtajasta, esittänyt häntä koskevan kysymyksen, mutta asiat jäivät sitten lopulta sinne, sillensä. Myös Selmarista on puhuttu ja tuotu esille nämä komission pääsihteerin nimitysvaatimukset ja asian puuttui myös Euroopan parlamentti, mutta asia jäi myöskin sillensä. Oikeusasiamies on myös puhunut hän Draghista, Euroopan keskuspankin johtajasta, joka on myös komikunnan ryhmässä mukana, ei, mutta no, asia jäi sillänsä. En halua keskustella täällä hänen taistelunsa oikeutetuksesta. Uskon kyllä, että näissä asioissa on sellaisia asioita, joita oikeusasiamiehen olisi käsiteltävä, mutta mutta kyllä valmentajana arvoa katsotaan siitä, voitettiinko vai hävittiinkö matsi. Jos tuloksia saatiin aikaan, niin kuin minä esimerkiksi saavutin tuloksia eilenkin omalla, omalla alueella, niin nimitettiin tämä vammaisvaltuutettu. Ja olen myös tästä asiasta kertonut ja totesin, että kyseistä henkilöä ei voitu nimetä. Minä kerron teille täällä näistä konkreettisista tuloksista. No tämä ei ole Emili Reilin vastuualue, että hän on toimittaja hän on varmasti erittäin hyvä toimittaja. Hän tekee äh, tehokkaita tutkimuksia, mutta loppujen lopuksi kaikki tämä toiminta on vain johtanut turhautumiseen, koska jos kansalaiset huomaavat, että oikeusasiamies ei pysty näitä tilanteita ratkaisemaan, niin mitä syytä tästä on? Kyllä meidän pitäisi saada tässä muutos aikaan. On aivan oikein, mitä sanoitte, kun hän viittaa perussopimuksen ja oikeusasiamiehen valtuutuksen niin, että olisi tehtävä perusteellisia tutkimuksia ja konkretisoitava näitä tuloksia ja saatava aikaan valtuuksia käyttöön nämä konkreettiset tulokset niin, niin sillä merkitystä ei riitä, että ilmoitetaan vain mikä on pielessä. Tällaisia ilmoittajia on aivan riittävästi. Euroopassa tarvitsemme sellaisen oikeusasiamiehen, joka ratkaisee kansalaisten ongelmat. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Slotowski, olkaa hyvä. Dzień dobry, ja także dołączam do powitań pana Ehm, niin, haluan myös toivottaa teidät tervetulleeksi tänne, herra Fortunato. Kolme kysymystä. Millä alueilla näette suurimmat ongelmat, mitä tulee EUn toimielinten päätöksenteon avoimuuteen? Onko teillä ohjelmaa, jonka avulla kansalaisia voitaisiin kädestä pitäen johdatella siihen, miten EUssa valmistellaan ja käsitellään oikeus asiakirjoja ja onko niin sanottu trilogi tarpeeksi avoin ja transparentti kansalaisten kannalta ja jollei, niin miten tätä tilannetta pitäisi muuttaa? Kiitos. Il Euroopan oikeusasiamies on avoimuuden takaaja. Lukuun ottamat erityistapauksia on puolustettava periaatteellisesti oikeusasiamiehen toiminnassa tätä toiminnan avoimuutta. Oikeusasiamiehenä usein käsittelee asiakirjoihin pääsyä. Usein viranomaiset eivät niitä luovuta ja keksivät erityyppisiä tekosyitä. Ja hyvin monissa tapauksissa, niin kuin tekstistäni niin näette, olen tehnyt tämän eteen työtä. Usein kuitenkin käy niin, että paitsi että kansalaiset jäävät pimentoon, niin tämän lisäksi myös Euroopan parlamentit jäävät pimentoon. Me eurooppalaiset kansalaiset äänestämme teidät tänne kansanedustajiksi, mutta on valtavasti viranomaistoimintaa, joka jää täysin pimentoon. Esimerkiksi Euroopan virastot toimivat näin. Tiedämme varsin vähän heidän, niiden toiminnasta, eikä avoimuus ole ollenkaan kohdellaan. Teidän on parlamentin jäsenenä voitava näitä tietoja hyödyntää. Olisi siis tehtävä selväksi, kuinka voidaan päästä käsiksi asiakirjoihin, jotka koskevat paitsi tätä lopputulosta, pidettäisiin huolen myös siitä, että kansalaiset olisivat mukana – koko, koko tässä prosessissa. Ja näin haluaisinkin vastata vielä tähän viimeiseen kysymykseen, joka minulle esitettiin. Kiitoksia. En näe Guen edustajia herra Gorgolista, eikä täällä ole Guesta ketään. Eli sitten herra Vince EPPstä, olkaa hyvä. Gracias, uh, uh, presidente. Dear candidate, thanks a Kiitos. Ähm, hyvä ehdokas, kiitokset teidän äh, esityksestänne. Se oli kovin tekninen mielestäni. Meidän pitäisi puhua aiheesta, joka on tärkeä tälle valiokunnalle. Meidän pitää tukea sekä vetomuksen tekijöitä että myös parempaa osallistavaa demokratiaa, joihin liittyy esimerkiksi kansalaisaloitteet meillä on asetus, joka astuu, nyt uusi asetus, joka astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta. Oikeusmiehen virastolla on tässä tärkeä rooli, koska kansalaiset esimerkiksi kokevat hallinnollisia ongelmia. Miten te näette oikeusasiamiehen roolin kansalaisaloitteiden tukemisessa? ja miten tätä voitaisiin viedä eteenpäin vielä kansalaisten eduksi. Kiitoksia. Di contribuire costantemente la mia attività al olen toiminnassani tätä osallistumista jatkuvasti korostanut Italiassa. Esimerkiksi tietyn puiston viranomaisilla piti olla tiettyjä sääntöjä, niin että kansalaiset voisivat osallistua järjestöjen kautta ympäristöön liittyvän toimintaan näillä viranomaisilla ei, ei ollut tällaista säännöstöä ja olen sitä vaatinut ja pyytänyt myös ministeriltä, että, että kyseinen hallitus hajautettaisiin, koska se ei noudattanut sääntöjä, se ei voinut näin toimia. Ja tämän uhan edessä he sitten tällaisen osillistumista koskevan säännön loivat. Ja näin olen toiminut myös kuntien kanssa. Tietyissä kunnissa ei ollut osallistumista koskevaa sääntöä, eikä näissä kunnissa siis taattu kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Nämä kunnat ryhtyvät toimien vasta minun toimintani ansiosta. Usein jotkut byrokraatit ja hallintovirkamiehet vastahakoisesti hyväksyvät kansalaisten mukaantulon usein käytän lausetta, avatkaa ovet kansalaisille. Oikeusasiamiehen aloitteesta käyttöön otettu säännöt erässä kunnassa on erityisen pitkälle menevä, koska siinä on mukana eettinen toimintasäännöstö julkishallintoa varten – kukin eh, kansalainen voi toimintaa näin valvoa. Ja näin annetaan kansalaisille todelliset takeet hallinnon toiminnasta. Mukana on myös eh, osallistumista koskevan katsauksen laatiminen kyseisessä kunnassa. Ja tässä hyödynnetään Italian lainsäädäntöä jota voidaan myös ottaa käyttöön Euroopan tasolla. Näin meillä on mukana tällainen kansalaisten osallistumista koskeva kertomus. Mukana on myös muun tyyppisiä toimia, kuten kaikille avoin kunnallisvaltuuston kokous. Mukana voisi olla kansalaisyhteiskunnan edustajat myöskin. Tämä ei koske ainoastaan periaatteita, vaan kyseessä on sääntö, joka on jo hyväksytty ja se voisi toimia esimerkkinä niin, että voisimme jatkaa tätä kansalaisille ovien avaamista. No, Nyt olisi sosialistiryhmän puheenvuoro. Meille kerrottiin, että Rova Aleksa käyttäisi puheenvuoron, ainakin siis herra Merksille jo puheenvuoron, kun hän ei ole täällä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairwoman. Eh, thank you for being. Kiitoksia, herra Fortunato. Kiitos, että olette täällä kanssa tai yhteiskunta eh, on läheisessä suhteessa julkiseen sektoriin ja teidän tehtävänne on tutkia Euroopan unionin eh, elimille tehtyjä valituksia ja vetomuksia kun kansalaisten luottamus Euroopan unionin instituutioihin on se, mikä on, miten aiotte kavettaa kuilua kansalaisten ja EU-parlamentin välillä? Kiitos. Niin, on tärkeää, että kansalaiset voivat jatkuvasti käydä vuoropuhelua instituutioiden kanssa. Oikeus se mies on tässä välin ombudsman tarkoittaa välittäjämiestä. Kyseessä on nyt perinne, joka syntyi Sveitsissä 1809. Kyseessä on elin, jonka tarkoituksena nimenomaan saada aikaan pätevä välittäjätaho, institutionaalinen välittäjä, jonka kautta myös äänettömät kansalaiset saavat äänen. Usein kansalaiset sanovat aivan oikeudenmukaisia täsmällisiä asioita, mutta heillä ei ole mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin. Oikeusasiamies toimii kansalaisten megafonina. Ja näin saa aikaan luottamusta. Kaikkialla Euroopassa hyvin tärkeäksi on tullut kansalaisten ja valitsijoiden ja poliittisten edustajien väliset suhteet hyvin usein ihmiset äänestävät vaalipäivänä ja sitten katoavat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Oikeusasiamies on se pysyvä linkki kansalaisten ja valittujen tahojen välillä, jonka kautta varmistetaan, että koko ajan toimitaan kansalaisten etujen mukaisesti. Rova Muller, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Euroopan unionin oikeusasiamies on tosin itsenäinen toiminsa harjoittamisessa, mutta hänellä on tiivis suhde Euroopan unionin parlamenttiin. Nyt aikaisemmissa vastauksissa olette sanoneet, sanonut, että EUn hallinto ei noudata avoimuusvelvollisuutta ja oikeusasiamiehen suurin osa tehtävistä toki liittyy komissioon, mutta parlamentistakin tehdään paljon valituksia. Usein suurimmat puutteet Euroopan parlamentin hallinnossa ö, ovat sellaisia, joista kansalaiset valitsevat. Miten te tulette toimimaan näiden puutteiden korjaamiseksi? Votiamo i parlamentari. Me kansalaiset äänestämme Euroopan parlamentin jäsenet. Te olette täällä kansanedustajia. Tämä talo on rakenne, joka on teidän palveluksessanne ja sen avulla teidän on hoidettava Euroopan kansanedustajanne tehtävää. Tämä on perusperiaate. Näin ollen kaikki toimet on arvioitava tästä vinkkelistä. Jos te Euroopan parlamentin jäseninä pystytte toimimaan niin, että hallinto toimii kansalaisten palveluksessa, olemme saaneet aikaan todella merkittävän tarpeellisen laadunparannuksen. Ja tästä tulee myös luottamusta. Se, jos sen sijaan käy niin kuin usein käy, jos teidän suunne suljetaan, koska voitte ainoastaan esittää kysymyksiä ja jäädä odottelemaan kysy- vastauksia, niin tässä tilanteessa kaikki Euroopan kansalaiset menettävät mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Siksi totesin, että teidän kysymyksenne on, olisi rekisteröitävä kanteluna ja näin voitaisiin välttää välinpitämättömyys. Senior Kosa. Kiitoksia. Herra Kosa, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Örömmel látom. Kiitos. Olen kovin tyytyväinen siitä, että tämänpäiväisessä kuulemisessa ja kun myös luin teidän CVnne, niin ö, olette tehneet hyvin paljon ehdotuksia kuluneen vuosia. Ja minua kiinnostaakin nyt suhteessa EUn toimielimeen. Miten te tulevaisuudessa noudattaisitte sääntöjä, jotka koskevat toimielimiä? Haluaisitteko te laajentaa näitä puitteistoja vai haluatteko te pitää kiinni kaikkien lakien eh, laeista kirjaimellisesti? Toinen kysymykseni liittyy vammaisiin. Tänään on Äh, maailmanlaajuinen vammaisten teemapäivä. Ikävä kyllä. On tehty hyvin vähän vetomuksia oikeusasiamiehelle vammaisten taholta. Ja sanoisin, että yksi syy tähän on se, että ihmisten on hyvin vaikea saavuttaa tai tavallaan löytää oikeusasiamies. Joten kysymykseni on, mikä teidän mielipiteenne on, kuinka te hoitaisitte asian tulevaisuudessa? Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys koskee oikeusasiamiehen valtuuksia. Minun käsittääkseni nykyisen lainsäädännön pohjalta mm, valtuudet ovat jo olemassa monia ongelmia varten – Nämä valtuudet on ainoastaan hyödynnettävän perusteellisesti ja on etukäteen tarkasteltava asiaa siltä pohjalta, että saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Sitten voidaan toki tutkia muita mahdollisuuksia niin, että oikeusasiamies Euroopan tasolla voisi myös toimia toisen sijaan, eli toisin sanoen, mikäli tietyn tyyppinen hallinnon välinpittämättömyys niin jatkuu, niin oikeusasiamies voisi toimia ilman, että tehtäisiin kannetta oikeus tuomioistuimeen ja näin myös kansalaiset, joilla ei ole varaa käyttää asianajajia, voisivat saada ongelmia ratkaistua. Sitten vammaisia koskeva kysymys. Tietenkin lainsäädäntö on noudatettava ja kaikille on annettava mahdollisuus hyötyä lainsäädännön antamista mahdollisuuksista. Olen joutunut monissa kunnissa taistelemaan suunnittelukysymysten kanssa niin, että, että todella sääntöjä noudatettaisiin ja, ja tällainen ja että oikeusasiamies tässä todella helpottaisi myös esteettömyyskysymyksissä. On sen turno de un minuto, un minuto para el señor candidato. Niin, yksi minuutti tästä edes myös vastauksiin. Raameks, olkaa hyvä SD-ryhmästä. Thank you, Chairwoman. Uh, second question. Uh... Kiitos. Toinen kysymys. Jotta jotta voisi ymmärtää laajemmin teidän näkemyksiänne ja mielipiteitänne, kysyisin hyvin yksinkertaisen, mutta meille kaikille tärkeän kysymyksen. Oikeusasiamiehen rooli on suurempi kuin vain oikeudellinen välittäjä. Mitä tavoitteita haluaisitte saavuttaa mandaattikautenne aikana ja mitkä ovat ne kolme aluetta, joita haluaisit, jotka ovat teille tärkeitä? sono rendere la pubblica amministrazione più on tärkeää, että julkishallinto toimisi nopeammin, ystävällisemmin, inhimillisemmin, tehokkaammin ja vaikuttavammin ja myös oikeudenmukaisemmin. Oikeusasiamiehen on vastattava yksinkertaisen kysymykseen, olenko tehnyt julkishallinnosta tällaisen vai en. Ja tälle ohjelma perustuu. Olisi siis äh, jokaiseen asiaan suhtauduttava kysymällä, miten, miten voitaisiin toimia niin, että näin ei enää toista kertaa kävisi. Toisin sanoen, kysymys on siitä, että kansalaiset voisivat tuntea, että julkishallinto on heidän palveluksessaan. Ihmisillä, ihmisten keskuudessa on hieman erikoinen ilmiö. Rakennamme näitä julkishallintoja ja sitten kuitenkin lopulta vaikuttaa siltä, että nämä elimet ovat aivan toista, toista maailmasta. Oikeusasiamies toimii tässä kansalaisten apulaisena ja tukijana, jonka äh, avulla julkishallinto voi toimia kansalaisen palveluksessa yksittäistapauksien rakennettavaa menettelyä voidaan soveltaa myös Euroopan tasolla ja näin saadaan nostettua Euroopan oikeusasiamiehen toiminnan laatua. La señora Danoka. Rova Danoka, olkaa hyvä. Yes. Arvoisa edus, ehdokas Fortunato, kiitos kun tulitte tänne. Kaksi kysymystä. Ensiksi syytitte Emilia Aurelia sitten ettei hän ollut kovin aktiivinen tämän toimen ikään kuin promovoinnissa ja siksi vetomuksia ei tullut kovin paljon. Kuinka paljon teille tuli näitä vetomuksia tai valituksia, kun olitte kansallinen oikeusasiamies ja miten itse teitte tunnetuksi tätä tointa kansalaisille? E, toinen kysymys, kun vastasitte avoimuutta koskevan kysymyksen sanoitte, että Euroopan parlamentin täytyy äh, vaikuttaa muihin toimielimiin, jotta ne olisivat avoimempia. Se ei ole meidän vastuullamme, jos neuvosto hylkää ehdotuksemme. Se tulee hyllätyksi, joko te ette oikein ymmärrä, miten täällä päätöksiä tehdään täällä Euroopan unionissa – eri toimielinten toimesta, mm, tai sitten tässä on kyse jostain muusta. Ei meillä ole vaikutusvaltaa neuvoston päätöksiin. Si. Le domande sono due. Riguardo la prima domanda... Se oli kaksi kysymystä. Ensimmäisen kysymykseen käsittelen tuhansia kanteluja, vaikka toimin vain yhdellä alueella. Euroopan unionissa on paljon maita ja 900 kantelua on todella äärimmäisen alhainen määrä. Ainoastaan kampanjan alueella käsittelen 4000-5000 kantelua vuosittain, jotka ovat erityyppisiä. Parlamentaarikon roolista olen sanonut, että ei oikeusasiamiehen on tässä EUn rakentamisen vaiheessa toimittava myös Euroopan parlamentin jäsenten oikeusasiamiehenä. 90 prosenttia EUn asioista menee teidän kautta, ne kansalaiset toimivat teidän kautta, ne ei ole mahdollista, että teillä ei olisi mahdollisuutta toimia. Näen, että tässä on todella tarvittaan todellinen muutos, että olisi oikeusasemies, joka todella auttaisi teitä, kun katson tien jäsenten tekemiä kirjallisia kysymyksiä, jotka heijastelevat usein huonoa hallintoa ja myös varsinaista byrokraattista pelaamista, niin kyllä, kyllä näihin tarvittaisiin toisenlaista käsittelyä. Jos oikeusasiamies käsittelisi näin tällaisia asioita, ja hakisi konkreettisia tuloksia. Äh, niin nyt kuitenkaan näitä valtuuksia ei ole. Ja sitten tulevan kielteisiä vaikutuksia, kun aloitetaan menettelyä ja lopputulos on kielteinen. Tämä on turhauttavaa ja huonoa mainosta, eikä sitä ole hyötyä kenellekään. Gracias, señor Stracanelli. Kiitoksia. Stracanelli, olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikro. Mikro, mikro. No. Grazie, scusi. Niin, pahoittelen puheenjohtaja. Olen taas todella tarkkaan kuunnellut toteamuksia ja lukenut myös ansioluettelon jäsenen tehtävänä on valita ehdokas, joka parhaiten takaa riippumattomuuden ja pätevyyden tässä toimessa. Kun me Euroopan parlamentin jäsenet äänestämme Strasbourgissa, meidän ei tule tehdä päätöstä sen mukaan, onko kyseessä oikeusasiamies, joka voisi edustaa tiettyjä etuja, vaan että hän noudattaisi näitä kansalaisten vaatimuksia. Sen mukaan, mitä sanoitte, oletteko sitä mieltä, että Voisitteko kertoa, miksi teidän pätevyytenne, ansioluettelonne, kokemuksenne, ohjelmanne sellaisena kuin sitä olette laajasti kertoneet, miten voidaan ajatella, että olisitte parempi ehdokas kuin muut? Mikä erottaa teidät edukseen muista ehdokkaista? Kiitoksia. preparazione giuridica perché... Minulla on vahva oikeudellinen koulutus. Tässähän olen tekemisissä lainsäädännön kanssa ja tarvitaan sellaisia tuloksia, joiden kautta kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia. Samanaikaisesti haluan aikaan konkreettisen muutoksen menettelyjen osalta. Jos esimerkiksi oikeudellisesti pätevä henkilö, olkoon vaikka tuomari, Tietenkin hän voi antaa päätöksen ja todeta, onko ihminen väärässä tai vai oikeassa, mutta se on aivan eri asia kuin mitä oikeusasiamieheltä odotetaan. Oikeusasiamiehen on löydettävä ratkaisu ongelmiin. Tämä on ikään kuin yksinkertainen työ. Tuska muutetaan hymyksi, tämä edellyttää pätevyyksiä. Laittaisitteko lääkärin hommiin henkilön, joka ei ole lääkäri? Tai tähän asemaan asian henkilön, jolla ei ole pätevyyttä. Vaikka kuinka on hyvää tahtoa, tällaiset henkilöt eivät voi saavuttaa hyviä tuloksia, joihin oikeusasiamies voi päästä, jos hän soveltaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja, ja kussakin menettelyssä pyrkii ratkaisemaan ongelmat oikeiden tekniikkojen ja menettelyiden kautta. Muchísimas gracias. Ahora sería el turno. Kiitoksia. Seuraavaksi herra McCarthyn vuorokuesta, enkä näe häntä enkä liian Fioreakaan, joten tämä kierros päättyisi tähän. Eli jos joku haluaa Catch the Eye-kierroksen, voimme sitä käyttää ei näytä olevan puheenvuoroa halukkaita. Päätämme siis tämän kuulemisen ehdokkaan kolmeminuuttiseen loppupuheenvuoroon. Olkaa hyvä, herra Fortunato. tutti Me kaikki haluamme saada aikaan oikeudenmukaisen Euroopan. Haluamme kansalaisille institutionaalisen pätevän ystävän, joka pystyy kansalaista tukemaan Euroopan unionissa niin, että me kaikki voimme tuntea olevamme eurooppalaisia ja että toimielimet ja julkishallinto tuntuu olevan kansalaisten palveluksessa. Tämä edellyttää sitä, että te Euroopan parlamentin jäsenet teette valintanne ottaen huomioon ansioluettelot ja ottaen huomioon riippumattomuuden merkityksen oikeusasiamiehen roolissa. Ei ole mahdollista, että oikeusasiamies samanaikaisesti toimisi monikansallisen yhtiön hallituksessa, vaikka se ehkä olisi aivan laillista, niin se ei kyllä varmastikaan ole asiallista oikeusasiamiehen roolin yhteydessä. Viiden vuoden ajan oikeusasiamies tulee seuraamaan Euroopan unionin kehitystä ja antamaan tietenkin kaikille mahdollisuuden määritellä uudelleen nämä suhteet myös Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten välillä. Euroopan oikeusasiamies on kaikkein edistynein väline, joka teillä Euroopan parlamentin jäsenillä on käytettävissä, niin että teidän jokapäiväinen työnne helpottuisi että Euroopasta saataisiin oikeudenmukaisempi. Pues muchísimas gracias por su hearing. Kiitoksia tästä kuulemisesta, herra Fortunato. Täällä Petin valiokunnassa olemme aina kaikkien ehdokkaiden käytettävissä. Kiitoksia oikein paljon. Monet jäsenistä, jotka ö, osallistuvat seuraavaan kuulemiseen. Tarkoitus oli aloittaa tuo kuuleminen 20 yli tai 25 yli 11, joten tässä on nyt sitten 10 minuuttia väliaikaa. Palaamme siis asian noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos. Bueno, continuamos, continúo en español. Estamos ahora en el... No niin, nyt on vuorossa toisen ehdokkaan kuuleminen. Mehän käsittelemme nämä ehdokkaat aakkosjärjestyksessä. Ja seuraava ehdokas on Julia Lafran. Sí. Um che numero debe ser. Um, um, which one do you want? English or do you want your language? If you want your language, ah. English? It's two. It's two. No niin, toimiiko tulkkaus? Englannin kanava on kakkonen. Enpäs nyt. Aha, se on teidän ää, kielenne on numero 13. Kiitoksia. Aloitetaan teidän kolmen minuutin puheella. Vielä tervetuloa tänne valiokuntaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Arvon Euroopan parlamenttiin jäsenet, kiitos, kiitoksia, että olette antaneet minulle mahdollisuuden esitellä ajatuksiani eurooppalaisesta oikeusasiamiehestä. Koko elämäni Ihmisoikeudet, ihmisen arvokkuus ja oikeusvaltion periaate ovat olleet minulle hyvin tärkeitä. Minä äh, synnyin ja kasvoin äh, Neuvostovirossa ja koin suoraan, mitä merkitsee se, että saa vapauden ja voi liittyä Euroopan unioniin. Kun Viro sai takaisin itsenäisyytensä kykenin opiskelemaan oikeustieteitä Saksassa ja asuin Ranskassa ja opin useita kieliä. Niin minun kolme lastani ovat sekä Viron että Ranskan kansalaisia. Minä olen täydellinen esimerkki siitä, mitä Euroopan unionin on antanut Erasmus-sukupolvelle. Minä olen eurooppalainen. Mutta en kuitenkaan ole unohtanut eh, juuriani, jotka ovat eh, pienellä saarella Virossa, jonka eh, jäsenet, yhteisön jäsenet seuraavat minua ja he kyselevät minulta, mikä tämä Euroopan oikeusasiamies on, mitä se tekee. Ja minä kerron heille, kuinka minä näen, mikä Euroopan oikeusasiamies on. Minä selitän heille ja että jos heillä on ongelmia Euroopan hallinnon kanssa, niin Euroopan oikeusasiamies auttaa heitä. Kerron heille, että heillä on oikeus, perusoikeus valittaa oikeusasiamiehelle ja että Euroopan oikeusasiamies valvoo hyvää hallintoa ja puolustaa perusoikeuksia. Euroopan oikeusasiamiehen ei eh, tule eh, monista poliittista työtä Euroopan parlamentista tai valiokunnista, eikä myöskään ihmisoikeusjärjestöjen tai kansainvälisten ihmisoikeusvirastojen työtä. Euroopan oikeusasiamies ei myöskään ole tuomioistuin. Euroopan oikeusasiamies ei voi seurata työssään politiikkaa, vaan sen on perustuttava hyvään lainsäädännön tuntemukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja tätä minulla on teille tarjolla. Minä olen ammatiltani lakimies ja minulla on yli 15 vuoden kokemus tuomarina. Olen toiminut täällä Virossa tuomioistuimessa, hallinnollisessa tuomioistuimessa ja nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa, jota kutsutaankin Euroopan omaksi tunnoksi jossa äh, tutkin asioita laidasta laitaan. Maaseu, maataloudesta, terrorismiin, lapsikaappauksiin, sananvapauteen. Ja minulla on ollut äh, aina rohkeutta myös äh, tehdä päätöksiä elämän ja kuolemankin kysymyksissä ja ristiriitaisissakin kysymyksissä. Minä tiedän ihmisten valitukset ja, ja ongelmat, täysin, mutta tunnen myös täysin hallinnon, koska olen ollut Virossa virkamies maassa, jossa meillä on e-hallinto. Ja tunnen myös Euroopan unionin lainsäädännön erittäin tarkkaan, koska olin Tarton yliopiston eurooppalainsäädännön professori. Kansainvälinen välinen urani on antanut minulle luottamusta toimia kansainvälisesti myös. Ja demokraattinen politiikka, joka toimii kansalaisten hyväksi. Siitä huolimatta en kuitenkaan koskaan ole kuullut mihin, kuulunut mihinkään poliittiseen puolueeseen. On erittäin tärkeää, että Euroopan oikeusasiamies on riippumaton, puolueeton ja että hän nauttii toimielinten ja kansalaisten luottamusta. No niin, nyt te tiedätte kaiken minusta. Mutta miksi minä sitten olen ehdokkaana tänä päivänä? Olen ehdokkaana oikeusasiamieheksi siksi, että uskon vilpittömästi oikeusasiamiehen eh, mahdollisuuksiin tehdä hyvää kansalaisille. Minä tiedän, miten voimakas oikeusasiamiehen mies on ja myös mitkä ongelmat ovat. Ja haluan rakentaa tätä voimaa ja ratkaista ongelmat. Suurin ongelma ehkä on se, että Euroopan toimielimet ja kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa Euroopan oikeusasiamieheen koska Euroopan oikeusasiamiehen suositukset eivät enää perustu lainsäädäntöön. Ja toimielimet eivät ole sitten hyväksyneet oikeusasiamiehen suosituksia tietyissä tärkeissä asioissa. Anna teille vain yhden esimerkin. Nimittäin esimerkki, joka koski Euroopan parlamentin jäsenten kulukorvauksia. Ja siinä tämä parlamentti itse kritisoi Euroopan oikeusasiamiestä siitä, että hän julkaisi asian ennen kuin hän kuuli parlamentin näkemystä. Reilu oikeudenkäynti on tärkeää. Me näemme myös, että suositusten määrä, samoin kuin valitusten määrä ovat laskeneet. Tiedän myös tilastoista, että meillä on yli 500 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa ja siitä huolimatta noin 2000 valitusta tulee oikeusasiamiehen virastoon vuosittain vain. Olen käynyt useita keskusteluita kahden aikaisemman elinkeinoasiamiehen kanssa ja he nimenomaan ovatkin se lähde, miksi olen lähtenyt ehdokkaaksi. Olen puhunut myös hyvin monien kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Monet kansallista oikeusasiamiestä ovat muuten myös lakimiehiä ja jotkut ovat olleet myös tuomareita. Ja minulla on hyvin konkreettinen visio, visio oikeusmiehen työstä. Ja tämä vision tarkoitus on antaa parasta ja hyvää palvelua Euroopan kansalaisille. Ja minä perustaisinkin tämän kahdelle pilarilla. Ensinnäkin asiantuntemus ja toisekseen eh, inhimillinen lähestymistapa ja oikeudenmukaisuus. Minulla on hyvin konkreettinen eh, suunnitelma, kuinka tehdä tämä. Ja minä olen jakanut tämän teille myös tänään. Ikävä kyllä en nyt eh, ehdi käsitellä yksityiskohtaisesti tätä, mutta voin ottaa esiin tässä viisi tärkeää asiaa. Ensinnäkin tärkein asia ovat nämä valitukset. Ja tulen huolehtimaan siitä, että oikeusasiamies käsittelee jokaisen valituksen. Jokainen valitus otetaan vakavasti, koska jokainen valitus osoittaa, että Euroopassa on jokin vialla. Jokainen, jokaisen valituksen tulee olla tasa-arvoinen. Tulen huolehtimaan myös siitä, että huolehditaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, esimerkiksi vanhukset, lapset, vähemmistöt, turvapaikanhakijat, pakolaiset, vammaiset. Muuten tänään onkin kansainvälinen vammaisten päivä. Heidän kaikkien oikeuksia tulee kunnioittaa. Toinen hyvin tärkeä tehtävä ovat nämä oma-aloitteiset tutkimukset. Tulisin käyttämään niitä viisaasti ja tehokkaasti kansalaisten eduksi. Ja minun ensimmäinen oma-aloitteinen tutkimus voisi olla esimerkiksi teknologian käyttö ja digitalisaatio Euroopan unionin hallinnossa ja katsoa, miten se suhtautuu kansalaisten oikeuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Minä mies tutkisin esimerkiksi vammaisten asemaa ja heidän kuulemista komission aloitteissa – ja sitten kolmanneksi, tällä tavalla minä osallistuisin aktiivisesti komission julkisiin kuulemisiin, kuulemisiin, jotka koskevat lainsäädäntöaloitteita, joissa aiheena on kansalaisten oikeudet. Ja vakuutan, että osallistuisin aktiivisesti myös Euroopan parlamentin työhön jossa kodifioidaan Euroopan äh, hallintolainsäädäntöä. Ja tällä tavalla sitten voisin olla mukana muokkaamassa hyvää lainsäädäntöä. Neljäs hyvin tärkeä asia oli siis se, että meillä on tehokas ja avoin pääsy oikeusasiamiehelle. Minä olen huomannut, että asiakirjoista ei ole mitään julkista rekisteriä elimessä, joka kuitenkin kannattaa avoimuutta ja minä hoitaisin tämän. Mitä tulee avoimuuteen, minä tulisin työskentelemään niiden parissa yhdessä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Ja on tärkeää, että vahvistamme avoimen hallinnon kulttuuria. Ja tämä tuokin minut sitten viidenteen kohtaani, joka on koordinointi ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti PETI-valiokunnan kanssa, mutta myös toki muidenkin valiokuntien kanssa. Ja niin, että meillä olisi pysyvät yhteistyön kanavat myös kansallisten oikeusasiamiesten kanssa, niin että voisimme tehdä yhteistyötä eh, esimerkiksi siinä, miten suojella väärinkäytösten paljastajia. Hyvät naiset ja herrat, eh, minä olisin eh, empaattinen työnantaja ja huolehtisin siitä, että eh, oikeusasiamiehen virasto tekisi hyvää työtä, joka vaikuttaisi todella ja joka olisi avointa. Kansalaisilla on tänä päivänä paljon haasteita edessään ja heidän täytyy voida olla varmoja siitä, että heidän oikeuksiaan suojellaan ja että oikeusvaltion periaatetta vaalitaan. Ja eh, teidän tuellanne, arvon Euroopan parlamentin jäsenet, eh, olen käynyt teidän kanssanne hyvin inspiroivia keskusteluita eri puolueiden henkilöiden kanssa. Näen, että te olette samaa mieltä kanssani siitä, että nyt on aika saada lakimies Euroopan oikeusasiamieheksi jälleen, kuten tehtiin, kun ensimmäinen oikeusasiamies valittiin. Minä olen Euroopan kansalaisten ääni ja annan palvelukseni teidän käyttöön. Now, um, we start with EPP. Aloitamme EPPstä Axel Voss, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Pitää vissiin odottaa hetki, että kaikki saavat kuulokkeet korville. Ja kiitos myös Rova Lafranc, kiitos näistä sanoista. Haluaisin puhua mahdollisimman lyhyesti, vaikka nyt tässä jotain kerroittekin, niin olisi kiva kuulla teidän toimintaohjelmastani hiukan tarkemmin. Se on mielestäni oleellinen asia, jotta sitä voisimme tarkemmin arvioida. Ja ehkä vielä pienenä lisäkysymyksenä seuraava. Millaisia tapauksia te käsitte? te olette käsitellyt tähän asti uralla? Olisin kiitollinen, jos voisitte kertoa niistä vähän tarkemmin. Herzlichen Dank. Tämä toimintaohjelma, kuten näette, on hyvin konkreettinen ja se, mitä haluan erityisesti painottaa, on se, että Euroopan oikeusasiamiehen täytyy päästä lähemmäs kansalaisia, täytyy olla läheisempi pääsy kansalaisten äärelle sekä perinteisin että elektronisin keinoin. Kaikkia täytyy kohdella yhdenvertaisesti ja haluan myös syventää monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä eh, oikeusasiamiehen toimistossa esimerkiksi siten, että oikeusasiamiehellä on myös netissä live-chattia kansalaisten kanssa. Yhteistyö kansallisten oikeusasiamiesten kanssa on tärkeää ja mielestäni kansallisesta kansallisen ja Euroopan oikeusasiamiehen välistä vaihtoa ja keskustelua täytyy tehdä intensiivisemmin myös oma aloite, tutkinnat tai tutkimukset, joita Euroopan oikeusasiamiehen aloitteesta voidaan tehdä. Siitäkin minulla on paljon ideoita ja haluan vielä painottaa sitä, että haluan myös käydä kaikissa virastoissa, joilla on tekemistä oikeusasiamiehen toimialan kanssa. Silloin kun aloitin työni Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, tapauksia oli 160 000 ja joistakin tein itsekin päätöksen, mutta ehkä voin vain kahden, kaksi tärkeintä ottaa tässä esille. Ensimmäisessä tapauksessa oli panttivankien ottaminen Venäjällä Beslanissa ja kyse oli tunnustu, sen tunnustamisesta, että että myöhemmin käytetty kuolettava väkivalta, jota vankien vapauttamiseksi käytettiin oikeastaan oli vastoin Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimusta. Tuota tapausta käsiteltiin silloin ja oli paljon uhreja, vanhempia, jotka tuossa terroristi-iskussa menettivät lapsensa. Heitä oli siellä paljon läsnä oikeussalissa ja päätöksen jälkeen saimme lukea, että valituksen tai kantelun tekijät sanoivat, että saimme vihdoinkin oikeutta ja ö, ö, vihdoinkin epäoikeudenmukaisuus korjattiin. Tämä on yksi siis tärkeimmistä tapauksista Venäjää vastaan, niitä on toki muitakin. Toinen on Freedom of Expression, siis ö, ilmaisun vapaus anonyymeissä kommenteissa Delfi vastaan eh, Viro. Siinäkin työskentelin paljon ja se oli eräänlainen peruskivi ilmaisun vapaudelle, mutta myös sille, ettei vihapuheelle voida antaa valtaa anonyymissä kommentoinnissa. Muchísimas gracias. Ahora por el señor... Kiitoksia. Sitten herra Ameriks SND-ryhmästä. Thank you. Kiitos, että olette täällä. Ja kiitos teidän hyvin kattavasta puheestanne. Ainakin oli minulle kovin vakuuttava. Olisin halunnut kysyä saman äh, kysymyksen teiltä kuin mitä kysyin edelliseltä ehdokkaalta. Oikeusasiamiehen rooli on suurempi kuin että on pelkästään oikeudellinen välittäjä. Mutta mitkä ovat teidän kolme Tavoitettani, jotka haluatte saavuttaa mandaattinen aikana ja mitkä ovat kolme pääaluetta, jolla haluatte tehdä työtä? This question. Let's put it clear. Sanotaanpa tämä aivan selvästi. Oikeudellisissa asioissa, oikeusasiamies kontekstissa lainsäädäntö on vähän niin kuin kun lähdetään juoksemaan. Jos lähdet juoksemaan, pitää olla hyvä asento niin, että päästään ensimmäisenä maaliviivalle, jos halutaan ensimmäisenä maaliin tai ollenkaan maaliin. Minun mielestäni oikeudelliset näkökohdat ja laki on tässä aivan lähtökohtana. Pelkästään lähtöruutu ennen juoksua. Sitten tietenkin juoksun aikana tarvitaan oikeudenmukaisuutta, sääliä, empatiaa ja visiota niin, että loppuun asti päästään. Kuten sanoin, minun visionani on se, että Euroopan oikeusasiamies olisi lähempänä Euroopan kansalaisia ja tämä on juuri tärkeintä. Olisi nähtävä, että kansalaiset voivat luottaa oikeusasiamiehen samoin kuin toimielimet. Haluamme ottaa kansalaisia, mutta myös toimielimiä niin, että hallintoa saadaan parannettua. Tämä on ensimmäisen tavoitteeni ydin. Jotta tavoitteeseen päästään, oikeusasiamies on saatava irti Brysselin kuplasta ja sitä on lähennettävä kansallisiin oikeusasiamiehiin ja saatava aikaan yhteistyötä. Euroopan unionin lainsäädäntöä usein sovelletaan jäsenvaltioissa. On tärkeää, että noudatetaan myös oikeusvaltioperiaatetta ja eurooppalaisia arvoja. Tärkeä näkökohta on myös asia, joka on hyvin kiinnostava, joka koskee sitä, että mennään pidemmälle kuin kantelut. Kantelujen ja analyyttisen tutkimuksen ja työn pohjalta on katsottava, millaisia mahdollisuuksia – on oikeusmiehellä tehdä omia tutkimuksia, omia aloitteita niin, että hän voisi auttaa kansalaisia olemaan toiminnan ytimessä. Kuten toimintasuunnitelmassa totean, haluan olla lähellä kansalaisia ja haluan tehdä tehokkaita päätöksiä ja haluan varmistaa, että, että toimielimet hyväksyvät nämä ratkaisut ja aion tehdä myös omia aloitteisia tutkimuksia ja näin parantaa hallinnon tasoa. Tarvitsemme myös Euroopan oikeusasiamiehelle tulevaisuuden visioita, mikäli sille annetaan valtuuksia tämän vammaisten yleissopimuksen vaihtoehtoisen pöytäkirjan nojalla. For renew, uh, miss... Kiitoksia. Sitten Rova Müller Renewsta. Kiitoksia, Rova LaFranc. Euroopan unionin oikeusasiamies on tietysti itsenäinen, kun hän toteuttaa tehtäviä, mutta silti meillä on myös tiivis suhde Euroopan parlamentin ja oikeusasiamiehen välillä. <clears throat> Te olette nyt hyvin selkeästi tuonut esille, mitä pätevyyksiä teillä on ja kuinka tärkeää tämä itsenäisyys teille on. Kiitoksia siitä. Haluaisin vielä kenties kysyä teidän ajatuksistanne ja ohjelmastanne. Ehkä voisitte kenties hieman priorisoida. Minulle tärkeätä olisivat nämä oma-aloitteet, jotka Euroopan unionin oikeusasiamies tai nainen toisi sitten eteenpäin. Tuletteko esimerkiksi käynnistämään omia tutkimuksia ja onko teillä kenties konkreettisempia ehdotuksia tai ajatuksia siitä, millaisista asioista tällaisia tulisi? Minulle olisi tärkeää kuulla tästä. Wie gesagt, sehe ich den Kiitos. den Kiitos. Kuten sanottua, niin oikeusasiamiehen tehtävä on ratkaista näitä vetoomuksia. Ja joskus täytyy katsoa hieman pidemmällekin on vetomuksia, joissa halutaan olla pysyä anonyymeinä ja eh, jotka tulevat eh, esimerkiksi Euroopan unionin ulkopuolelta. On myös kysymyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisiin varoihin, rahastoihin, virastoihin. Silloin täytyy myös olla hyvin varpaillaan. Ja uskon, että silloin näkee hyvin eh, myös, minkälaisia konkreettisia ongelmia on näiden vetoomusten lisäksi ja mitä mm, oikeusasiamies voi oma-aloitteisesti tehdä. Mutta kuten sanoin, täytyy olla tehokas ja tehokas ollakseen täytyy, täytyy tehdä mm, syviä analyysejä ja tuntea myös eurooppalaiset lainsäädäntöaloitteet ja osallistua niistä käytävään julkiseen keskusteluun, että tietää ehkäpä myös äh, minkälaisia äh, ehdotuksia äh, saattaisi olla tulollaan. Ja minusta tämä yhteistyö on hyvin tärkeää Euroopan parlamentin ja vetomusvaliokunnan välillä. Vetomusvaliokuntahan on jäsen Euroopan eurooppalaisten kansallisten oikeusasiamiesten verkostossa ja sitä kautta näkee myös, mitä ongelmia kansallisilla oikeusasiamiehillä on EUn lainsäädännön täytäntöönpanokysymyksissä. Joten voisi sanoa, että tässä on tällainen röntgen tehtävä. Eli oikeusasiamies näkee, mitä voidaan tehdä paremmin ja niin, että käytettävissä on hyvä hallintotapa ja että, että voitaisiin parantaa eh, heikkouksia hallinnossa ja et, heti kun ö, eh, eh, oikeusasiamies ryhtyy puhumaan asioista, jotka eivät kuulu hänen toimivaltuuksiinsa, niin hän menettää ö, ihmisten luottamuksen, koska luottamus on kuitenkin se perusta, jota me tarvitsemme, kansalaisten luottamus ja myös, että toimielimet luottavat oikeusasiamiehen. Konkreettisia ehdotuksia olen jo maininnut puheessani ja ne ovat myös tässä toimintasuunnitelmassa. Kiitos. Thank you for Greens, Ms Auken. Kiitoksia Autken vihreistä. Kiitoksia. Ja kiitos kun tulitte tänne. Olin hiukan yllättynyt, kun sanoitte, että tarvitaan juristi ohjesäännössähän sanotaan, että ei oikeusasiamiehen tarvitse olla juristi. Kyllä siellä toimistossa tietysti tarvitaan lainopillisia asiantuntijoita. Itse olen 23 vuotta tehnyt oikeusasiamiehen töitä Tanskassa. Ja vaikka meillä e, Tanskassa on erinomaisia juristeja, niin silti Emily O'Reilly oli se, jota tuimme. Entä tuo luottamusasia, mistä te sen nappasitte, jos ö, otatte vain sellaisia tapauksia, joille taatusti saatte instituutti, toimielinten tuen, niin teille tulee paljon muutakin hommaa kuin oikeusasiamiehen miehen teillä ei ole samalla lailla keinoja ratkaista ongelmia kuin tuomarilla on. Enkä oikein ymmärrä, mistä te puhutte, kun sanotte, että ei ole oikeus perustaa. Olen hyvin yllättynyt. Haluaisin kysyä seuraavaa. Sanoitte, että tulette enemmän tekemään viisaita oma-aloitteita mietintöjä. En tiedä, oletteko tietoinen siitä, että aiemmin oma-aloite mietintöjä on tukenut yli 70 prosenttia, kuten myös vuosikertomuksia. Varmasti tiedätte, että sen Majerin tapaus ja Draghi tapaus perustuivat kanteluihin, mutta ettekö te ottaisi sellaisia käsittelyyn, jos olisitte oikeusasiamies ja tekisittekö pelkkiä oma aloite? Kannat, oletteko te neuvoston avoimuusaloitetta vastaan? Joskus kysymyksiä on liikaa. Ja kyllähän parlamenttia konsultoitiin tässä äsken mainitussa General Allowance-tapauksessa? Uh, Kiitos, tarvitsisin ainakin 10 minuuttia vastatakseni kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta voin tehdä se helposti kolmessakin minuutissa. Kiitokset arvoinen Euroopan parlamentin jäsen. Ollapa nyt hyvin selkeitä. Ei ole minun ideani, että tuomari on olisi, olisi hyvä olla tuomari oikeusasiamiehen paikalla. Se on itse asiassa teidän ideanne, hyvät arvon parlamentin jäsenet, koska Euroopan oikeusasiamien äh, säännöissä artikla 6 kohta 2 sanotaan, että henkilöt, jotka ovat päteviä korkeampiin oikeudellisiin toimiin, ovat automaattisesti soveliaita Euroopan oikeusasiamieheksi, eikä heidän tarvitse todistaa, että he ovat työskennelleet oikeusasiamiehenä aikaisemmin. Siis tämä, on lainsäätäjän, tämä oli lainsäätäjän toive silloin, kun parlamentti hyväksyi nämä säännöt. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että tuomari tai lakimies on oikeudenmukainen ja puolueeton. Tämähän on oikeus tai tuomarilla laverissä. No en nyt tarkoita sitä, että aina pitäisi olla tuomari, mutta jos teillä on ehdokas, joka on tuomari, jolla on oikeudellista osaamista, jos teillä on ehdokas, jolla on myös inhimilliset kasvot ja jolla on kaikki muu kokemus, jota tarvitaan oikeusasiamiehen virkaan, niin minusta tämä on hyvä lähtökohta ja että otatte sen huomioon ja luonnollisesti luotan tässä teidän yhteiseen viisauteen Mitä tulee oma-aloitteisiin tutkimuksiin, kuten sanoin, niitä täytyy tehdä viisaasti, koska oikeusasiamiehen ei tule ottaa vastaan valituksia poliittisilta valtuuskunnilta tai ryhmiltä, koska jos näin tekee, niin silloin tämä liittyy poliittiseen poliittisiin aatteisiin ja näin ei pidä olla, koska jokaisen täytyy voida luottaa oikeusasiamiehen. Oikeusasiamiehen tulee kuulla myös toimielimiä ja huolehtia oikeudenmukaisista tutkimuksista ennen kuin ryhtyy oma aloitteeseen ennen kuin vie päätöksen oma-aloitteesta tutkimuksensa. Ja tätä minä voin teille tarjota. Eli sitkeyttä ja kunnioitusta joka ei tarkoita sitä, ettei olisi rohkeutta. Kuten Yhdysvalloissa Kinsley sanoi, minulla on rohkeutta tehdä asioita, johon uskon ja johtaa muut liittymään minuun tässä. Oikeusasiamiehen täytyy puhua totuutta johtajille, mutta sen tulee perustua oikeudelliseen osaamiseen. En lähde kommentoimaan konkreettisia tapauksia tässä, mutta, mutta todellakin ennen kuin lähden niihin asioihin, puhuisin toisen osapuolen kanssa ja perustaisin argumenttini. Perustelisin ne sillä tavalla, että toimielinten pitäisi täällä sanoa, että Aa, tämä on tärkeää, me emme voi tehdä tätä. Ja minun kysyn, miksi ei voi Eh, ja jos kysyn miksi, niin heidän täytyy sitten eh, vastata minulle heti miksi. Jos he sanovat, että se johtuu lainsäännöstä tai jostain muusta, niin sitten eh, sanotaan, että okei, meillä on Euroopan parlamentti ja sitten tehdään päätöslauselma ja suosituksia ja parlamentti auttaa meitä. Euroopan oikeusasiamies on demokratian ja oikeusvaltion välinen linkki. Thank you. Now ECR. Kiitoksia. Lotowski ecr olkaa hyvä. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie e, i chciałbym zadać e, pytania z dwóch e, obszarów. Pierwszy to lobbying w instytucjach europejskich. Czy... Ensimmäinen asia, josta haluaisin puhua, on lobbaus Euroopan toimielimissä. Uskotteko te siihen, että lobbauslainsäädäntö ja kolmansien henkilöiden lobbaus päätöksenteko menettelyssä toimielimissä on oikein. Jos ei, mitä muuttaisitte? Ja toinen kysymys, koska en saanut edelliseltä ehdokkaalta vastausta. Uskotteko te neuvotteluprosessiin ja että trilogi, kolmikantaneuvottelut on tarpeeksi avointa Euroopan kansalaisille ja mikäli ei, mitä voitaisiin muuttaa? Haluaisin kiittää tästä kysymyksestä, hyvä Euroopan parlamentin jäsen. Sanon aivan suoraan, paljon tehtävää lobbauksen osalta vielä on. Lobbaaminen on toimintaa, jossa tarvitaan avoimuutta ja tilivelvollisuutta ja vastuvelvollisuutta. On pantava merkille, että nyt on käynnissä toimielinten välinen edunvalvonta- ja rekisterin käyttöönotto. Tietenkin oikeusasiamies aina seuraa sitä, millä tavalla toimielimet hoitavat hallinnollisia tehtävänsä, kuinka vakavasti ne niihin suhtautuvat, myös mukaan lukien tämä rekisteri, ja uskon, että tämä on asia, jo, jossa on edettävään pikkuhiljaa ja vahvistettava myös avointa hallintokulttuuria. Toinen asia, jossa Euroopan oikeusasiamies voi toimia aktiivisesti, koskee rikkomusmenettelyitä. Ihmisillä on mahdollisuus panna tällainen vireille ja esittää sellaista komissiolle ja katsoa, mitä komissio tekee näiden menettelyjen kanssa ja, ja mihin tuloksen ne johtavat, mutta tämä koskee Euroopan lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa – teidän kysymyksenne toisesta osasta. Sen sijaan on tärkeää todeta, että vuoropuhelussa palataan myös jäsenvaltioiden rooliin tältä osilta. Ja on myös tärkeää tehdä yhteistyötä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Euroopan oikeusasiamiehelle kuuluu Euroopan unionin toimielinten hyvä tai huono hallinto, se ei voi toimia yksin huomioiden avoimuus neuvoston puolella. Se tarvitsee yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa. Ja silloin kansalliset oikeusasiamiehet voivat auttaa ja neuvoa siinä, kuinka näitä, näitä aloitteita seurataan jäsenvaltioissa. Uskon, että Euroopan ja oikeusasiamies voi seurata, onko niin, että menettelyiden aikana mahdollistettu pääsy asiakirjoihin ja hyvä hallinta. Kiitoksia. Kiitoksia. En näe Guen herra Georgiolista, joten menemme toiselle kierrokselle ja muistutan vain siitä, että toisella kierroksella yhden minuutin kysymykset ja vastauksetkin ovat vain yhden minuutin vastauksia. Seuraavaksi EPP herra Vinci. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen, minusta tuntuu, että olette antanut hyvin kattavan ja yksityiskohtaisen katsauksen ajatuksista, niin minulla on yksi kysymys. Muistatte asiantuntija Olette asiantuntijakomitean jäsen ja teillä on paljon kokemusta. Miten tämä tulee auttamaan teitä työssänne? Esimerkiksi sanoitte ohjelmassanne, että perusoikeuksiin pitää kiinnittää enemmän huomiota oikeusasiamiehen toimista. Miten tämä tulee olemaan osa teidän työtänne? Toinen seikka, kommunikaatio, viestintä. Teidän ohjelmassanne puhutte kommunikaatiosta toimielinten kanssa? Entä sitten kommunikaatio kansalaisten kanssa? Jos me kommunikoimme paremmin yleisön, suuren yleisön kanssa, meillä on enemmän ihmisiä, jotka ottavat yhteyttä oikeusasiamiehen. Kuinka otatte tämän osaksi omaa ohjelmaanne? Kiitos. Vastaan sellele kysymykselle eesti keeles äh, austusesta erinevate keelte. Suuret kiitokset. Voisin vastata tähän kysymykseen viron kielellä kunnioituksesta Euroopan unionin monikielisyyttä kohtaan. Kuten sanoin ohjelmassani, vapaudet ja oikeudet ovat osa oikeusasiamiehen työtä, joka saattaa olla hieman piilossa, kuten olemme nähneet. Kansalaiset esittävät hyvin vähän kanteluja oikeusasiamiehelle. Tämä liittyy toiseen kysymykseen. Ja tämä on aivan avainkysymys. Avainvastaus koskee sitä, että tietenkin meidän on viestittävä Euroopan kansalaisiin päin. Kun katsotte ohjelmaa, niin näette, että aion vierailla ainakin ensimmäisen puolen vuoden aikana eri paikoissa, mikäli valitsette minut Euroopan oikeusasiamieheksi. Nämä eivät ole pelkkiä kohteliaisuuskäyntejä äh, kansallisten oikeusasiamiesten luo, vaan nämä ovat mahdollisuuksia keskustella eurooppalaisten kanssa kentällä ja voimme myös hyödyntää tätä verkossa olevaa chat-mahdollisuutta. Uskon, että tähän suuntaan olisi mentävä. Kiitoksia. Thank you, Chairwoman. Too often questions, but, uh... Kiitoksia. Toinen kysymykseni liittyy myös Euroopan parlamentin ja oikeusasiamiehen väliseen suhteeseen. Oikeusasiamiehenä teidän roolinne on käsitellä ja tutkia kanteluita, jotka koskevat esimerkiksi Euroopan toimielinten väärinkäytöksiä tai puutteita ja laajemminkin väärinkäytöksiä. Kun ajatellaan, kuinka vähän luottamusta Euroopan kansalaisilla on Euroopan unionin toimielimiä kohtaan, niin miten aiotte kuroa umpeen tätä kuilua Euroopan unionin ja sen kansalaisten välillä? Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä liittyy hyvin kysymykseen, jonka juuri aikaisemmin, johon juuri aikaisemmin vastasin. Euroopan oikeusasiamies on demokratian ja oikeusvaltion periaatteen välinen linkki ja yhteistyö Euroopan parlamentin petivaliokunnan kanssa, jossa teillä on mahdollisuus saada myös vetoomuksia kansalaisilta jotka liittyvät nimenomaan Euroopan unionin lainsäädännön noudattamiseen jäsenvaltioissa. Näen tämän pysyvänä kanavana petivaliokunnan ja oikeusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välillä, eikä vain kerran vuodessa raporttien tai erityisraporttien kautta. Toki otan ne vakavasti, vaan myös ihan säännöllisiä yhteyksiä luonnollisesti niin, että samanaikaisesti toimitaan äh, riippumattomasti ja se, että petivaliokuntahan on osa myös kansallisten oikeusasiamiesten verkostoa, että tätä tulisi vahvistaa. Thank you, uh, Miss Bedren. Sitten Rovaiva. Madame Lafranc. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja Rova Lafranc. Te tiedätte, että Renew Europe on erittäin sitoutunut siihen, että Euroopan hallinnointia ja parannetaan ja järjestämme tästä konferenssia ja sinne pitäisi saada paitsi parlamentti, myös kaikki muut toimielimet ja ennen kaikkea kansalaiset. Ja olette muistattanut siitä, että oikeusasiamiehen rooli Euroopan unionin demokratisoinnissa on tärkeä. Ja <clears throat> olette ottanut esiin siitä, miten tämä konkreettisesti vaikuttaa kansalaisiin. Miten aiotte osallistua tähän Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin ja mitä te siltä odotatte? Miten tulette parantamaan kansalaisten aktiivista osallistumista Euroopan unionissa? Kiitoksia, hyvä jäsen. Näin voin käyttää myös ranskan kieltä, joka on kieli, josta pidän hyvin paljon. Tämä onkin mukava sattuma kun Giscard d'Estaing johti valmistelukuntaa, olin nuori virkamies Viron oikeusministeriössä. Tuolloin Viro ei ollut vielä Euroopan unionin jäsen, mutta meidät kutsuttiin paikalle liittyvänä valtiona, kumppanivaltiona. Muistan hyvin tämän ilmapiirin, joka siellä vallitsi ja muistan, että kyseessä oli ensimmäinen Euroopan oikeusasiamies, joka lanseerasi tämän artiklan 41. Se on hyvin tärkeä. Siinä puhutaan nimenomaan hyvästä hallinnosta. Olen erittäin iloinen tästä aloitteesta ja minulla olisi suuri ilo osallistua Euroopan oikeusasiamiehenä tähän aloitteeseen. Ehkä voisimme antaa ju- yhteisen lausuman kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. On hyvin tärkeää kuulla myös heidän näkökulmia niin, että saamme kokonaiskuvan siitä, mitä muiden maiden kansalaiset tarvitsevat niin, ettei katsota asiaa ainoastaan Brysselin tai Strasbourgin vinkkelistä. Olen oikein iloinen myös siitä, että ensi vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta Euroopan oikeusasiamiehen ja toiminnan aloittamisesta. Ähm, la señora Rouva Benjumea, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Rovala Frank sitä että olette täällä ja kiitos eh, esityksestänne. Haluaisin kysyä eh, valheuutisiin, valeuutisiin ja fake newsiin, newseihin siis liittyen, miten ne vaikuttavat demokratiaan. Niitähän käyttävät demokratian viholliset, totalitaariset ja populistiset hallitukset. Miten aiotte puuttua valeuutisiin ja mitä konkreettisia toimia aiotte käynnistää jarruttaaksenne valeuutisten vaikutusta ja niiden vaikutusta äh, prosess- äh, demokraattisiin prosessoihin Euroopassa? Thank you very much, honorable member of the... Kiitoksia arvoisa parlamentin jäsen tästä kysymyksestä. Olen jo kertonut kokemuksestani tähän asiaan liittyen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Tämä on hyvin vakavasti otettava ongelma ja aihealue. Totta kai muistutan oikeusasiamiehen toimivallasta. Hänen tehtävänsä on hyvän hallinnon edistäminen Euroopan unionin toimielimissä. Eli kun Euroopan unionin toimielimiin kohdistuu vihapuhetta, niin silloin oikeusasiamiehen tulisi puuttua asiaan ja katsoa, miten hallinto voisi ratkaista tällaiset ongelmat, mitä tulee vihapuheen yleistymiseen jäsenmaissa ja valeuutisten, siis valeuutisten yleistymiseen jäsenmaissa, niin tässä jälleen on yhteistyön paikka kansallisen oikeusasiamiehen kanssa. Kiitoksia ja Rova Maistre, olkaa hyvä. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille esu ne aikaisempi ehdokkaas täällä puhui asiasta, josta varmaankin olemme kaikki yhtä mieltä. Se koskee kansalaisten etäisyyttä Euroopan toimielimistä. Me mainit, tekin mainitsitte tämän kuplan. En nyt ehkä määrittelisi tätä kuplaksi, mutta on tässä etäisyyttä, josta olisi, pitäisi päästä e- eroon niin, että olisimme lähempänä kansalaisia. Te puheessanne mainitsitte myös nämä chat-keskustelut netissä. Se olisi yksi ehdotuksenne, joiden kautta voitaisiin lähentyä kansalaisia. Uskotteko, että tämä on toteutettavissa oleva ja jotenkin vaikuttava, kuten puhuitte alustuksessanne viittasitte siihen, kuinka vakavasti otettava oikeusasiamies on. Luuletteko, että tällainen väline tekisi oikeusasiamiehestä uskottavan ja vakavasti otettavan? Ja sitten mä haluaisin kysyä vielä muista toimista, millä, mitä kautta haluatte tehdä niitä kansalaisista, tunnutte helpommin lähestyttävältä? Very much, honorable member. Kiitos arvon jäsen tästä hyvin inspiroivasta kysymyksestä Tämä on nimenomaan se, mitä me tarvitsemme, nimittäin lisätä kansalaisten luottamusta oikeusasiamiehen ja osoittaa, että me olemme paikalla huolehtimassa heistä. Ja yksi mahdollisuus on olla saatavilla, eikä pelätä heidän ongelmiaan. Meidän tulee antaa ihmiskasvot. Ei ole helppoa tietenkään tehdä asioita yksinkertaisella kielellä selväksi, mutta me tarvitsemme sitä yksinkertaisella kielellä selittää ihmisille, että oikeusasiamies on olemassa. Meidän täytyy myös olla näkyviä, ei vain siksi, että olisimme otsikoissa, vaan johtuen sitä eh, hyvästä työstä, mitä tehdään. Joten toinen konkreettinen suunnitelmani on julkaista viikoittain kaikkein tärkeimmät valitukset, joista on tehty päätöksiä eri kielillä – Unioni kaikilla kielillä. Ja tällä, tällä tavalla sitten nostattaa tietämystä näistä konkreettisista tapauksista ja työstä, jota on tehty, ja luonnollisesti vierailemalla jäsenvaltioissa. Vadanuka, olkaa hyvä. Thank you, Miss LeFranc. Kiitoksia rouva Lafranc siitä, että olette vastannut näihin kysymyksiin. Minä haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen saadakseni selville, millä puolella olette konkreettisessa erimielisyydessä parlamentin ja neuvoston välillä. Kyse on yleisistä säännöistä ohjesäännön mm, kohdasta, jossa puhutaan oikeusasiamiehen miehen velvollisuuksista. Parlamentti hyväksyi sen helmikuun alussa ja siinä sanotaan näissä oikeuksissa, että oikeusasiamiehellä on oikeus ryhtyä tehdä aloitteita silloin, kun toimielimet eivät hänen mielestään noudata oikeusistuinten sääntöjä, mutta neuvoston, ähm, neuvosto ja komissio olivat vasta vastaan. Ja heidän argumenttinsa oli se, että artiklan 228 nojalla oikeusasiamiehellä ei ole oikeus käynnistää tutkimuksia, jotka koskevat huonoa hallintoa tuomioistuimessa kussakin oikeudellisessa roolissa. Eli neuvosto ei ole nyt vielä antanut lopullista vastaustaan tähän, mutta oikeudellinen osasto sanoo näin. Millä puolella me te olette? Oletteko samaa mieltä parlamentin kanssa vai oikeudellisen osaston mielipiteen oikeudellisen osaston kanssa ja neuvoston. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella Euroopan parlamenttia tästä aloitteesta niin, että tarkistettiin nämä oikeusasiamiehen ohjesäännöt. Sitä ei oltu tehty Lissabonin sopimuksen jälkeen. Minusta tämä on hyvin tärkeä aloite Euroopan oikeusasiamiehenä, mikäli, mikäli te minut siihen tehtävän valitsette niin minulla olisi sitten tietenkin kunnia ollut toimia kumppanina ja vuoropuhelijanne näissä uudistuksissa ja voisin antaa kantani näihin. Mielestäni Euroopan oikeusasiamiehellä on muita tapoja vaikuttaa Euroopan toimintaan, Euroopan hallintoon ja, ja toimielimeen. Se koskee ombuds-varovaisuutta. Se on erilaista toimintaa kuin Euroopan unionin toi, tuomioistuinten toiminta. Minun mielestäni oikeusasiamiehen on katsottava, että että hallinnossa toteutetaan hyvän hallinnon periaatteita. Oikeusasiamiehen tehtävänä ei ole seurata tuomioiden päätösten toteuttamista, sitä varten on muita tahoja, mutta mikäli Euroopan komissio haluaa aloittaa rikkomusmenettelyn tai menettelyn joka liittyy siihen, että tietty jäsenvaltio esimerkiksi ei ole noudattanut tuomioistuimen päätöstä, niin oikeusasiamiehen on varmistettava, siitä, varmistettava siitä, että nyt noudatetaan hyvää hallintoa tässä menettelyssä. Tässä näen yhteyden oikeusasiamiehen. Aina on siis pysyttäydyttävä omassa roolissaan, mutta paljon voidaan tehdä, mikäli lainsäädäntö on hallussa ja ymmärretään, miten voidaan lainsäädäntöä soveltaa niin, että voidaan lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja luottamusta elimiin. Sitten herra Lotowski, olkaa hyvä. I don't see, uh... En näe eh, häntä, eikä seuraavakaan puhuja, joten aloitamme kierroksen ilman puheenvuorolistoja. Rova Evren ja herra Kosa ovat pyytäneet puheenvuoroa Catch the Eye eh, menettelyn puitteissa. Ja tekin siellä vielä. Olen pahoillani. Te myös. Furry, olkaa hyvä. Ei mikrofonia. Ok. In una recente intervista lei ha per... Olette haastattelussa hiljattain ja avoimesti kritisoineet nykyisen oikeusasiamiehen tutkimuksia, joka mielestäni on kuitenkin on tuonut lisäarvoa tälle tehtävällä viime vuosina. Puhutaan kansalaisten puolustamisesta, voimuuden lisäämisestä ja eettisestä toiminnasta. Puhun näistä tutkimuksista, jotka ovat nykyisen oikeusasiamiehen tekemiä. Ja kyseessä oli muun muassa komission ja puheenjohtajan Barroson no, suhteet Goldman Sachs pankkiin ja viime pankkikriisin aikana ja niin sanottu 30 tahon ryhmä, joka toimii hämärästi pankkimaailmassa. Se on myös Martin Selmarin nimittämiseen liittyy hämäryksiä. Haluaisin esittää kysymyksen. Voisitteko selvittää, mikä ongelma teillä oli näiden tutkimusten osalta? Thank you very much for your question. I must... Uh, Kiitos kysymyksestänne. Haluaisin tehdä selväksi, että viittasin kritiikkiin, jota on ilmaistu medioissa ja akateemisissa lehdissä ilman, että minä itse tässä olisin kritisoinut. Ja toisekseen, kuten mainitsin jo aikaisemmin, kysymys on siitä tavasta, millä tekee asiat, millä tavalla ottaa esiin nämä kysymykset ja miten säilyttää puolueettomuuden ja riippumattomuuden. Koska jos toimielimet menettävät kunnioituksensa, oikeusasiamieheen, niin silloin näitä valituksia ei tule ja sitten voi kysyä, miksi koko virka on olemassa. Oikeanmukainen oikeudenkäynti ja tutkimus on hyvin tärkeää, eikä kysymys ole siitä, että lähdetään konkreettisia henkilöitä nimeämään ja syyttelemään. Kysymys on siitä, että saadaan aikaan muutoksia rakenteeseen ja eh, systemaattisella tavalla myös avoimuuteen toimielimissä. Ja lakimiehenä tiedä, mitkä oikeudelliset argumentit ovat ja mitä toimielimet odottavat. Ja minä olisin hyvä kumppani kertomaan heille, kuinka asiat tehdään paremmalla tavalla. Ei aina ole välttämätöntä lähteä repimään otsikoita ja julkistamaan asioita. Se on yksi mahdollisuus, mutta on tärkeää myös kääntyä parlamentin puoleen. Ennen kaikkea täytyy tehdä hyvää tutkimusta ja käydä hyvää vuoropuhelua toimielinten kanssa ja luonnollisesti kansalaisten kanssa. On myös tärkeää suojella kansalaisten oikeuksia ja siitä tässä on kysymys. Ei yhden tai toisen henkilön mm, kalastajat siellä minun kotikylässäni eivät taatusti tiedä näitä ihmisiä, mutta he haluavat kuitenkin hyvää ja, ja, ja älykästä ja luotettavaa hallintoa Euroopan tasolla. Now, yeah, we... Kiitoksia. Siinä oli toinen kierros ja aloitamme kolmannen kierroksen Catch the Eye-menettelyn. Rouva Evren ja herra Kosa ovat pyytäneet puheenvuoroa ensimmäiseksi. Evren, olkaa hyvä. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa, koska tiedän, että Rouva Lafrankin ranskan kieli on aivan loistavaa. Pyydän anteeksi, etten päässyt aikaisemmin paikalle. Olin junassa, joka oli, pysähtyi kesken kaiken 45 prosenttia Euroopan kansalaisista äskettäisen kyselyn mukaan eivät tunne oikeuksiaan Euroopan kansalaisena, eivätkä tiedä Euroopan oikeusasiamiehen olemassaolosta, eivätkä roolista. Eli Eurooppa tuntuu heistä aika kaukaiselta ja teknokraattiselta. Eli haluaisin esittää ikään kuin kolme kysymystä yhdessä. Miten aiotte lisätä oikeusasiamiehen näkyvyyttä, ja jotta Euroopan kansalaiset tuntisivat paremmin omat oikeutensa ja miten, vois, miten myös vahvistaisitte yhteistyötä Euroopan tason ja kansallisen tason oikeusasiamiesten välillä, jotta kansalaiset saisivat vahvemman tietoisuuden? Haluaisin kuulla tästä asiasta hieman konkreettisemman vastauksen. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Vastasin jo aika moneen sen osa-alueeseen tämän keskustelun aikana ja omankin puheen aikana, mutta voin mainita tänään 3.12. En voinut olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, mutta minusta olisi mukana olla myös Pariisissa järjestettävässä kolkviossa, jonka nimenomaan Ranskan oikeusasiamies on järjestänyt tällaisen yhteiskunnallisen hätätilan pohjalta. Ja tämä on varmasti yksi aihealue, jossa me voimme työskennellä yhdessä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa, koska direktiivistä, joka äsken hyväksyttiin, sanotaan, että kansalliset instituutiot mukaan lukien oikeusasiamiehet ja tietysti tämän jäsenmaiden päätösvaltaa voivat ottaa tällaisia asioita käsiteltäväksi. Tämä on yksi yhteistyömahdollisuus, se on vain yksi esimerkki omien haastattelujeni aikana ja keskustelujen aikana, joita olen käynyt kansallisten oikeusasiamiesten kanssa, olen saanut vaikutelman, että tällainen yhteistyö ei vielä ole sen laajuista kuin se voisi hyvin olla. Vastasinkin jo yhteen kysymykseen, joka liittyi läsnäoloon jäsenmaista, jäsenmaissa. Sieltähän se Eurooppa alkaa, sieltä kaikki alkaa. Täytyy vierailla näissä maissa ja täytyy tavata kansalaisia. Se on minun aivan oleellista, jotta pääsen lähemmäksi Euroopan kansalaisia. Kiitos. Kosa. Kosa alkaa. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron. Minä olen myös lakimies ja olen täysin tietoinen siitä. Ja olen ehkäpä hieman eri mieltä muutamia kollegoiden kanssa. Ei ole etu eikä haitta olla lakimies, mutta teillä on paljon kuitenkin kokemusta oikeusasioista. Kuinka aiotte käyttää tätä asiantuntemustanne tai kokemustanne niin, että oikeusasiamies voisi olla tehokkaampi ja tunnetumpi EU:ssa. Monet ihmiset eivät tiedä oikeusasiamiehestä, eivätkä tiedä, miten esittää esimerkiksi valitus. Joten haluaisin tietää, mitä te suunnittelette siltä osin. Toinen asia liittyy vammaisiin. Olen jo esittänyt tämän kysymyksen edelliseltä ehdo, edelliselle ehdokkaalle. Haluaisin kysyä teidän ohjelmastanne. Te sanoitte, että YK on vammaisten oikeuksien yleissopimus. Miten te aiotte tarkistaa sen täytäntöönpanoa? Thank you very much. Uh, for the... Kiitos. Ensimmäisen kysymyksen ihan konkreettisesti. Minulla on suunnitelma, että kansallisten oikeusasia miesten virastosta lähetettäisiin työntekijöitä Euroopan oikeusasiamiehen virastoon tai toimistoon koska on tärkeää, että he saisivat kokemusta Euroopan oikeusasiamieheltä ja sen kokemuksen he voisivat sitten viedä takaisin kansallisiin toimistoihinsa ja silloin kansalliset oikeusasiamiehet myös näkevät, että äh, oikeusasia, äh, Euroopan oikeusasiamies näkee, mitä ongelmia on kansallisella tasolla. Tämä olisi hyvin mielenkiintoista yhteistyötä kansallisten äh, oikeusasiamiesten kanssa. Ja haluaisin painottaa myös lingvististä tärkeyttä Esteettömyys on erittäin tärkeää ja se, että palkattaisiin kääntäjiä oikeusasiamiehelle, koska monesta ihmisistä tuntuu, että he, tai he luotat, että heidän täytyy äh, tehdä kaikki englanniksi, mutta ei, kyllä he voivat kansallisella kielillään ottaa yhteyttä. Oikeusasiamieshän on osa tätä puitteistoa yhdessä äh, vetomusvaliokunnan kanssakin – jolla valvotaan, tässä elimessä valvotaan vammaisten oikeuksien toteutumista. Tämä on pöytäkirja tällä hetkellä, sitä ei ole vielä ratifioitu unionissa, mutta se on hyvin tärkeä pöytäkirja, koska siinä tuodaan esiin, tai siinä vahvistetaan ne oikeudet vammaisille, millä tavalla he esimerkiksi voivat käyttää oikeusasiamiestä. On erittäin tärkeää, että meillä on vammaisjärjestöihin säännölliset yhteydet ja luonnollisesti minä loisin myös tällaisen oman pisteen vammaisille. Tällä hetkellä sitä ei ole. Kiitoksia ja viimeinen Catch the Eye avataan. Kiitoksia uudestaan ja kiitos vastauksista. Olen silti hiukan hämmentynyt. Kansallisten oikeusasiamiesten ja EUn oikeusasiamiehen välillä on hyvin suuri ero. Esimerkiksi terveyskysymykset kuuluvat kansalliselle oikeusasiamiehelle, mutta ei Euroopan. Ja myös oikeus tehdä kanteluita. Kadun mies ei välttämättä voi tehdä niitä. Pitää kuulua johonkin järjestöön tai muuta. On toki hyvä, että kommunikoidaan ja verkostoidutaan, mutta oli hiukan hämmentävää, miten vertailitte näitä kahta juuri äsken. Sanoitte, että ette ota kanteluita poliittisilta puolueita. Tarkoittaako se, että jos te tulette parlamentista, joka koostuu poliittisista ryhmistä. Pelkäättekö, että te ole sitten tasapuolinen? Ja artikla kuudessa sanotaan, varmistetaan oikeusasia miehen itsenäisyys ja olen samaa mieltä siitä, että tuomari on itsenäinen, mutta ei se tarkoita sitä, että nimenomaan tuomarina teillä on etu oikeus tai etuoikeutettu asema tähän virkaan. Se vain tarkoittaa sitä, että oikeusasiamiehen täytyy olla yhtä itsenäinen, yhtä riippumaton kuin tuomari. Mielestäni pointti tuossa kohdassa on nimenomaan riippumattomuus, eikä se, että tuomarit ensisijaisesti olisivat parempia oikeusasiamiehiä kuin muut. Olen oikein iloinen, että olemme yhtä mieltä siitä, että oikeusasiamiehen on oltava puolueeton, riippumaton, eettinen ja sellainen, joka välttää eturistiriitoja. Tämä on myös mukana Petin valiokunnan eh, kertomuksessa, joka, mietinnössä, joka koskee oikeusasiamiehen vuosikertomusta. Oikeusasiamiehen on myös näytettävä ihmisten puolella riippumattomalta ja puolueettomalta, jos on väitöksiä, että näin ei ole ja vaikuttaa siltä, että oikeusasiamiehellä olisi poliittista vaikutusvaltaa, niin siinä tapauksessa meillä on vakava ongelma, luottamusongelma, joka koskee toimielimiä. Ja tietenkin tuomarin DNAssa – on tällainen puolueettomuus, riippumattomuus ja poliittinen neutraalisuus. Jos tehtävään valitaan tuomari, niin tällaista ongelmaa ei ole. Tietenkin haen sitten tap- erilaisia tapoja tehdä nämä tutkimukset niin, että ei näyttäisi siltä, että oikeusasiamies olisi jotenkin puolueellinen tai ryhtyisi joidenkin tiettyjen jäsenten tai toimielinten mm, osalta toimiin ja myöhemmin toisten Oikeusasiamiehen on pysyttävä tiukkana omien uskomustensa mm, takana ja, ja sen takana, mitä häneltä odotetaan. Mutta kuten sanoin edessä tapaamisessa ryhmän kanssa, ei hän oikeusasia mies oli mikään joulupukki, joka täyttää kaikkien toivomukset, eikä se voi olla minkään poliittisen ryhmän tai kansalaisjärjestön omistamaan, vaan tehtävänä on palvella kansalaisia. Toivon, että teidän, teillä on kollektiivisuutta viisautta niin, että valitsette riippumattoman oikeusasian miehen, joka tuntee erittäin hyvin eh, sen, mitä eh, juoksun alussa tarvitaan niin, että loppuunkin päästään. Tässä oli siis kolmas kierros ja nyt annan teille vielä kolmen minuutin puheenvuoron tämän kuulemisen päättämiseksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on ollut erinomainen ja inspiroiva ajatusten vaihto. Kiitän siitä ja haluaisin vielä korostaa, että Euroopan oikeusasiamies on linkki demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen välillä, ja se täydentää Euroopan muita toimielimiä. Jos valitsette minut, tiedätte ihan tarkkaan, mitä saatte. Riippumattoman, puolueettoman, hyvin pätevän ja ammattitaitoisen oikeusasiamiehen, joka tietysti kunnioittaa perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja jolla on tämä oikeuden taju ja inhimillinen lähestymistapa, josta puhuin omassa visiossani ja puheessani. Hänellä täytyy olla myös globaali kuva siitä, mitä tällä alueella tapahtuu. Pitää olla tasapainoisia eettisiä, oikeudenmukaisia ratkaisuja. Minua ei pelota puhua vallanpitäjille saadakseni aikaan hyvää hallintoa. Tulen työskentelemään päälläni, käsilläni ja sydämelläni. Ja palatakseni vielä noihin kalastajiin. Kalastajat, tai anteeksi merimiehet, tietävät, että Tappelut merellä ovat kamalia. Jos tappelet joku kanssa merellä, et voi kadota etkä piiloutua mihinkään. Ja sen takia merimiehet hyvin tarkkaan valitsevat, kenen kanssa he lähtevät merelle. He valitsevat sellaiset miehistön jäsenet, jotka tuntevat työnsä, jotka ovat tasapainoisia, jotka ovat omia itseään, jotka eivät pelkää myrskyä ja jotka pysyvät rauhallisina. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, Lova Lafranc, ja onnea matkaan! Tämä osuus päättyi tähän. Seuraava alkaa puoli kolmelta. Tapaamme 14.30. Meillä on kolme kuulemista ja sitten vielä kanteluita.